Chiedo scusa per il fatto che stiamo... No niin, pyydän anteeksi, että olemme näin paljon myöhässä äänestyksistä, mutta meillä on liberaalin äänestysluettelon kanssa ongelmia. Se ei ole tullut ajoissa, joten pyydän teitä kaikkia nyt kärsivällisesti odottamaan niin, että saamme tämän asian hoidettua ja kollegat saavat sitten äänestettyä. No nyt asiakirja sieltä tuleekin jakeluun. Ja pääsemme kohta äänestämään. Nyt voitte ensiksi testata, toimi, toimivatko teidän äänestyskorttinne siellä laitteissa. Katsokaa, toimivatko valot, palavatko ne. Bene, allora possiamo cominciare la votazione. No niin, nyt voimme aloittaa äänestyksen suosituksesta neuvostolle yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 65. istunto on aiheena kohta 1 A, alakohta, tarkistus 17, meillä on, meillä on Sean se, puolesta. Nostakaa käsi ylös, olkaa hyvä. Va, puolesta vastaan, hylätty. Kompromissi yksi esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 21. Sitä ennen tulevat, olevat tarkistukset tulevat katetuiksi. 21 puolesta vastaan hylätty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 2.3 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 20 25. Äänestämme tarkistuksesta 25 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan hylätty. 32 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kolme, äh, kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Hylätty. 45 puolesta vastaan, hylätty. 4-6 puolesta vastaan, hylätty. Haluatteko tarkistaa? 46. Koneäänestys alkaa tarkistuksesta 46. Abbiamo 60 schede, 50... 60 korttia, 59 äänensä antanutta, vaan 61 korttia. 31 puolesta 29 vastaan tämä on hyväksytty. Sitten 47 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi suullinen tarkistus 1. Se, sitä erillinen Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, hylätty. Haluatteko tarkistaa? Toinen osa suullisesta tarkistuksesta yksi. Sähköinen äänestys alkaa. neljä korttia, 62 ääntä. Joku taitaa jättää äänestämättä. Olkaa hyvä puheenvuoro teille. Now it's on. Okay, thank you. No niin, kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Kohdasta kaksi äänestäminen ilman, että äänestämme kohdasta yksi ei ole järkevää ja pyytäisinkin teitä tarkistamaan, että onko todellakin äänestystulos kohdasta yksi ollut negatiivinen. Minä käsitän, että se olisi ollut positiivinen. Eli me tarvitsisimme koko tekstiä, jotta voisimme äänestää järkevästi toisesta osiosta, joka on kohta kohdalta äänestys, jota Guen kollegat ovat pyytäneet. Eli voidaanko tarkistaa osa yksi ja sen jälkeen siirtyä äänestämään kohdasta kaksi, sillä ei ole muuten järkeä äänestää osiosta kaksi. Allora volete un check su tutte e due le parti. Eli Haluatteko, että tarkistamme molemmat osat? Hyvä. No äänestämme uudestaan. Eli ensimmäinen osa sähköisesti suullisesta tarkistuksesta yksi. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Siis suullinen tarkistus yksi on kyseessä. 64 korttia, 61 ääntä, kolme jätti äänestämättä. 35 puolesta 42, 24 äh, vastaan, hy- hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus toinen osa. Tarkistetaan sekin koneellisesti. 64, 63. No niin, nyt kaikki ovat äänestäneet. 31 puolesta 33 vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 57 puolesta vastaan hylätty. Tämä oli 57. No, tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Eli 57 sähköisesti. Kolmekymmentä neljä puolesta, 27 vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan. No, luulen, että hyväksytty. 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. Suullinen, suullinen tarkistus kaksi esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. kuusi seitsemän puolesta vastaan. No minä kyllä tarkistaisin tämän. Eli koneäänestys 6-7. Äänestys alkaa. 67 sähköisesti. 33 puolesta, 30 vastaan, hyväksytty. 69. Aa, ah, se raukeaa, koska kompromissista 9 äänestettiin. 70 puolesta vastaan, hylätty. 71 puolesta vastaan, hyväksytty. Kompromissi 10 esittelijältä puolesta vastaan, hyväksytty. 77 puolesta. Puheenjohtaja Korea 76. 76 puolesta vastaan. Hylätty. 77 puolesta vastaan. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Hylätty. 78. Tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 vastaan, 34 puolesta. Pyydän, että nostatte käden selkeästi pystyyn. Näin vältymme koneäänestykseltä. 79 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan. Hylätty. 80 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. 80. Kahdeksankymmentä siis. Kuusikymmentäkaksi ääntä, yksi vastaan, yksi puolesta hylätty. yksi puolesta vastaan hyväksytty. 82 puolesta vastaan hylätty. 83 puolesta vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan hylätty. 85 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hylätty. 87 puolesta vastaan hylätty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hylätty. tuossa A, tarkistus kaksi Koneellinen tarkistus, äänestys alkaa. Yksi ääni puuttuu vielä. Joku kollega ei halua äänestää. 35 vastaan, 26 puolesta, hylätty. Tarkistus 3, johdanto-osa A. Puolesta, vastaan, hyväksytty. Nyt meillä on kohta kohdalta äänestys tarkistuksesta neljä. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan hyväksytty. Toinen osa on vedetty pois. Kolmasosa puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Ja suullinen tarkistus kattaa kutosen ja seitsemän, kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. Yksitoista puolesta vastaan hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan Luulen, että hylätty. 14 puolesta. Sähköinen koneäänestys äh, tarkistuksesta 13 alkaa. kolme ääntä, 32 puolesta, 31 vastaan, hyväksytty yhdellä äänellä. 14 puolesta vastaan, Sanoisin, että hylätty. 15 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 1, luetelmakohta puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt äänestämme ainoastaan näistä kolmesta tarkistuksesta, koska kaikki muut tulevat katetuiksi kompromissilla. Ensimmäinen DEVE-valiokunnan äänestys puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tämä B puolesta vastaan hyväksytty. C puolesta vastaan Tämä täytyy tarkistaa. Jos ette nosta kättä ylös, niin en näe. C. Äänestys alkaa koneellisesti. DVC. 60 ääntä, vaikka kortteja on 64. Vielä neljä ääntä puuttuu, odottakaamme hetkisen. Tarvitseeko joku kahvia? No niin, no niin, tulihan se sieltä. 31 vastaan 34 puolesta hyväksytty. Sitten D, D puolesta vastaan hyväksytty. Sähköinen loppuäänestys mietinnöstä. Äänestys alkaa. Taas yksi ääni puuttuu. Varsinainen mysteeri. Jollakin on kortti, mutta hän ei äänestä. 59 puolesta neljä tyhjää. Onnittelija, <laughs> onnittelut esittelijälle. Näin mietintö on hyväksytty. Onneksi olkoon Lambsdorff. Sitten toinen äänestys. Haluaako Lambsdorff käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Be very brief. I just wanted to... Lyhyesti haluaisin vain kertoa kollegoille ensinnäkin, että yhteistyö eh, kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa on erinomaista, mutta sitä en eh, halunnut nyt sanoa, vaan nyt neuvostosta, koska tämä on suositus neuvostolle. Ja neuvostosta työryhmästä on tullut pyyntö tämä suositus esitellä. Nyt nähdään, että parlamentin ja neuvoston välillä saadaan vuoropuhelu YK-asiasta käyntiin. Se on tällainen positiivinen kehityssuunta, jonka halusin kertoa kollegoille. Benissimo, grazie, onorevole Lam. Hyvä. Kiitoksia tästä tarkennuksesta, Lamsdorf. Nyt siirrymme äänestämään toimielimiä koskevan näk- koskevien näkökohtien Euroopan unionin liittyessä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelmiseksi tehtyyn yleissopimukseen Tarkist- kohta yksi, tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kohta yksi, tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Hyppäämme kolmosen yli, siirrymme kompromissiin kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi, äh, tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty. 8 puolesta vastaan hyväksytty yhdeksän A, siitä ei äänestetäkään. Kymppi puolesta vastaan. En nyt nähnyt kaikkien kättä pystyssä, joten tarkistamme tämän koneellisesti. Kymmenen, Äänestys alkaa. 65 äänestäjää tai korttia. 61 ääntä, eli neljä ääntä puuttuu. Vielä kolme. Kolme kahvia tänne nyt pikapikaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 27 vastaan se on hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Hyppäämme 13 yli, siirrymme 11 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hylätty. 14. Haluatteko tarkistaa 12? 12 ko? Selvä. Tarkistusäänestys sähköisesti. Tarkistuksesta 12 alkaa. No niin, äänestys päättyy. 29 vastaan 33 puolesta hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 kahdessa osassa. Ei, siitä ei äänestetäkään vaan 17 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 10, yhteensopiva 19 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 21 raukeaa. 22. Tämä ei raukea, eikö niin? Ah, se raukeaa sittenkin. 22. 23 puolesta vastaan Tämä täytyy tarkistaa. Sähköinen tarkistus tarkistuksesta 23 alkaa. Taas yksi ääni puuttuu. 30 vastaan, 32 puolesta. Se menee läpi. Sitten koneellinen loppuäänestys koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. 65 korttia, 62 annettua ääntä. No niin, äänestys päättyy. 57 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Onneksi olkoon esittelijä. Näin voimme seura- siirtyä seuraavaan äänestykseen. Se koskee EUn ja latinalaisen Amerikan suhteita koskevaa strategiaa Salafranka on esittelijänä. 116 puolesta vastaan hylätty. 32. Se on identtinen 33 kanssa puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta vastaan hylätty. 118 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan hylätty. 37 Haluatteko tarkistaa? 36. Sähköinen äänestys alkaa. 36 siis. Äänestys päättyy. 30 vastaan 30 puolesta. Se on hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hylätty. 41 on identtinen 42 kanssa. Ne ovat kielellisiä, niistä ei äänestä. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Lunacek haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Just to have an extra... Niin, halusin, että meillä on ylimääräinen äänestys siitä, että sukupuolen kohdistuva väkivalta sisällytetään tähän tässä oli kyseessä minun ja Meijerin välinen kompromissitarkistus ja se on poistettu tästä kompromissista, niin haluaisin, että siitä äänestettäisiin lisäksi. Eh, vorrei sentire il relatore su questo punto. Onorevole eh, sì, Eh, entiendo che lo... Ymmärrän, että tämä on suullinen tarkistus, jota Lunacek ehdottaa, mutta sukup sukupuolinen, äh, sukupuolen kohdistava, naisiin kohdistava väkivalta tulee kyllä kompromisseissa katetuiksi. Joten minä noudattelisin tätä äänestysluetteloa tässä muodossaan. Eh, naturalmente... Eh, niin, huomioon on kyllä aivan oikein. Mutta jos joku tätä tarpeeksi vastustaa, niin toimimme sitten sen mukaan. Eli jos suosittelette, että toimimme Salafrankan ohjeiden mukaan, teidän pitää nostaa seisomaan. No, työjärjestyksen mukaan riittää, että yksi ihminen vastustaa. En ollut selvästikään opiskellut nyt valiokuntasääntöjä. Kompromissi kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 40 Kuusi ei sittenkään, 120 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, hyväksytty. 121 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hyväksytty. 62 Ah, se tuleekin katetuksi 13. 65 puolesta vastaan hylätty. 63. 63 puolesta. Vastaan. Sanoisin, että hylätty. 64. 63. Tarkistetaan koneella. 63.

puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan sanoisin, että hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. 73 suullinen tarkistus puolesta Lunacek, olkaa hyvä. Siento, nosotros no formamos... Anteeksi, me emme ole tässä kompromississa 14 mukana ja siksi haluaisin, että tarkistuksesta 70 äänestettäisiin. Salafranca. Kaksi asiaa, puheenjohtaja. Ymmärrän, että siitä lähtien kun kompromissi hyväksytään, niin tarkistukset raukeavat. Ja ryhmäni oli tämä takana. Selvä, joten 70 raukeaa. Siirrymme 73 ilman suullista tarkistustako. Selvä. 73 puolesta vastaan. Hylätty. 74 puolesta vastaan hyväksytty. 75 on identtinen 122 kanssa puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 4 puolesta. Salafranka. Tästä suullisesta tarkistuksesta ei äänestetä. Olkaa hyvä. Voisiko Salafranca kertoa, miksi tästä suullisesta tarkistuksesta neljä ei äänestettäisi? Ei se ole mikään spontaani, vaan se on tässä luettelossa mukana. Salafranca. Koska syrjäisten alueiden asia ei kuulu tähän mietintöön. Selvä. Suullisesta tarkistuksesta neljä ei äänestetä. 123 seuraavaksi. Vieläkö joku haluaa käyttää puheenvuoron? Hmm. Munis. Kiitos. Eivätkö ryhmät päätä äänestyksen aikaan, äänestetäänkö jostakin vai ei? Eihän esittelijä voi yksin tällä, tällä tavoin hylätä sihteeristön hyväksymää suullista tarkistusta. No, luen täältä työjärjestyksestä tämän säännön. Suullisesti jätetyt valiokuntaan jätetyt tarkistukset voidaan ottaa äänestettäviksi paitsi, jos jokin valiokunnan jäsen niitä vastustaa. Ja näin nyt kävi. En voi ottaa tätä äänestettäväksi, olen pahoillani, vaikka vastustattekin tätä, mutta teksti on selvä ja helposti tulkittavissa. 123. Olemme nyt siinä. Meillä on puolesta vastaan hylätty. 76 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 124 puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan hyväksytty. 78 puolesta vastaan hylätty. 79 puolesta vastaan. 78. Siitä on pyydetty koneäänestystä. Hyväksytty äänin 35-27. 79 seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Hylätty. 125 puolesta vastaan. Hylätty. 81 puolesta vastaan. Hyväksytty. 82 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, hyväksytty. Toinen osa puolesta, kolmas osa anteeksi, vastaan, hylätty. 83. Tarkistamme koneellisesti kolmannen osan tarkistuksesta 82. Kaksi ääntä puuttuu. No, suljetaan tämä. 37 vastaan 26 puolesta. Tämä on hylätty. 83 puolesta. Vastaan. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 87 esittelijältä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan hyväksytty. 88 puolesta. Vastaan hyväksytty. 89 esittelijältä puolesta. Vastaan hyväksytty. 90 puolesta vastaan hyväksytty. 91 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 94 puolesta vastaan hylätty. 195 puolesta vastaan hylätty. 126 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 98 98 puolesta vastaan hyväksytty. 99 puolesta vastaan hyväksytty. 127 puolesta vastaan hylätty. 100 ja 101 ovat samanlaisia. Pyydän anteeksi, menin tässä harhaan. Näistä ei äänestetä, koska ne tulevat jo katetuksi kompromissilla 18. 128 puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. 102 puolesta vastaan hylätty. 103 puolesta vastaan hylätty. 104 puolesta vastaan hylätty. 105 puolesta Vastaan hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan hylätty. 107 puolesta. Vastaan hylätty. 108 puolesta. Vastaan hylätty. 109 puolesta. Vastaan hylätty. 110 puolesta. Vastaan hylätty. 111 puolesta vastaan hyväksytty. 129. Kohta kohdalta. Puolesta. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, hylätty. 112 puolesta, vastaan, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hylätty. 113 on kielellinen. Sitten vitonen puolesta vastaan hylätty. Kuusi kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan hylätty. yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kohta kohdalta kolmessa osassa Tarkistus 12. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Hylätty. 13. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 14 esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Nyt sitten tarkistus. Ensin äänestämme suullisesta tarkistuksesta 6. Jos se hylätään, äänestämme tarkistuksesta 15. Salfranka. Puheenjohtaja, me vastustamme suullista tarkistusta. Säännönmukaisesti äänestämme siis tarkistuksesta 15. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan. Näyttäisi olevan hylätty. Näin siltä minusta näyttää, mutta muistakaa nostaa nyt se käsi ylös. 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hylätty. 115 puolesta vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan hylätty. 19 puolesta vastaan hylätty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. kahdeksan suullinen tarkistus seitsemän äänestämme siitä yhdessä tarkistuksen 28 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 8 puolesta vastaan. No, Pitää ne tarkistaa. Haluaako Salafranka käyttää puheenvuoron? Ei. Tarkistetaan tämä suullinen tarkistus kahdeksan, koska en nähnyt selkeästi tulosta. Äänestys alkaa. 65 korttia, 63 ääntä. Äänestys päättyy. Suullinen tarkistus 8, eli 26 puolesta 37 vastaan hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan. On se hyväksytty, mutta vähän tässä täytyy arvailla. Sitten suullinen tarkistus 9 puolesta vastaan hylätty. Nyt äänestämme DV-valiokunnan lausunnon tarkistuksista ja sitä ennen kuitenkin Salafranka haluaa käyttää puheenvuoron. Puheenjohtaja, saimme todella myöhään tämän DV-valiokunnan lausunnon eilen vasta aivan viime hetkellä. Ja uskon, että suurin osa näistä tarkistuksista, joita DV esittää, ovat jo katettuja mietinnössä ja ehkä yksi tai kaksi eivät tällaisia ole. Joten olisi johdonmukaista hylätä kaikki nämä DV-lausunnon tarkistukset. Lunacek, prego, onorevole. Lunacek. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole esittelijän kanssa valitettavasti yhtä mieltä. DEVE-valiokunnassa äänestettiin eilen ehkä äänestys olisi voitu järjestää paremmin, mutta kuitenkin viime yönä nämä saatiin valmiiksi ja mielestäni näistä pitäisi äänestää yksitellen, koska monet asiat eivät ole vielä mukana tässä esittelijän tekstissä. Olen pahoillani. Meijer ja Vigenin. Niin, minäkään en ole yhtä mieltä esittelijän kanssa, koska kyllä näistä ehdotuksista, jotka Develtä on tullut, täytyy äänestää, vaikka ne tulivat myöhässä. Haluan kuitenkin muistuttaa, että kyllä täällä on totuttu siihen, että tarkistuksia tulee myöhään ja näistä pitää äänestää. Sitten Vigenin, olkaa hyvä. Thank you, Chair. In addition to the arguments of... Kiitoksia puheenjohtaja. Näiden perusteiden lisäksi haluaisin sanoa, että meidän täytyy kyllä osoittaa kunnioitusta Deven kollegoita kohtaan, joten haluaisimme jatkaa tällä äänestysluettelolla ihan niin kuin se on tässä edessämme. No. Selvä. Eli äänestämme yksitellen. Kohta yksi. Äänet puolesta vastaan hylätty. No tämä nyt on aivan symbolinen tarkistus. Annan sen nyt teille, mutta tämä oli aivan selvä. Katsotaan nyt, miten tässä menetellään sitten tämän perusteella. Eli koneellinen äänestys kohdasta yksi alkaa. 65 korttia, 64 ääntä. 32 puolesta 32 vastaan. No olitte kyllä aivan oikeassa. Tämä on hylätty mutta tiukalle meni. Eli täytyy nyt myöntää, että tässä tuli aikamoinen jakolinja. No, kohta kaksi, nyt puolesta vastaan. No, luulisin, että hylätty, mutta varmasti haluatte tämän tarkistaa. Näin kuvittelinkin. Koneäänestyskohdasta kaksi. No niin, tässä on nyt todella hauskaa leikkiä näillä koneilla. Nyt puuttuu kaksi ääntä. 31 vastaan, 28 puolesta. Tämä on hylätty. Kohta kolme puolesta vastaan. Näin, että tämä on hylätty, mutta... Oletteko nyt tosissanne? No, tsekataan sitten. Kohta kolme. No, tarkistetaan sitten nämä kaikki, että voidaan olla rauhassa. Kohta kolme. Äänestys alkaa. Yksi puuttuu. Äänestys päättyy. Nyt tämä meni läpi. 32 puolesta 30 vastaan. Eli kaikki pitää käydä läpi. Kohta neljä. Koneäänestys alkaa. Kohta neljä siis. Kohta neljä. No niin, 37 vastaan 27 puolesta hylätty. Sitten kohta viisi, sekin koneellisesti. Äänestys alkaa. Saatetaan ensin tämä äänestys loppuun, saatte sitten puheenvuoron. Koskeeko se äänestyskorttia? No, selvä. Otetaan sitten äänesi huomioon. Nosta käsi ylös. Mikrofoni. Siellä on sellainen nappula, jossa lukee Bosch. Siinä oikealla. Pyydän anteeksi, koska olen varajäsen. Minulle sanotaan, että epp näännöt ovat kaikki käytössä – mutta koska tässä nyt koko ajan vaihtelee tilanne yhdellä tai kahdella äänellä, jos näin on, en äänestä, mutta jos ei, niin onko minulla nyt siis mahdollisuus äänestää vaiko ei? No tämä on sellainen tarkistus, joka pitää tulla teknikoilta. Eli jos EPPn äänimäärä on tullut jo täyteen, niin ette tietenkään sitten saa äänestää, koska muut saattaisivat suuttua. Äänimäärä on jo käytössä, Eli voitte olla mukana tässä kuuntelemassa äänestystä. Kohta viisi. Tulos, se oli hylätty. Sitten kohta kuusi. Koneäänestys alkaa kohdasta kuusi. Jos joku siellä nukahtaa, niin sitten voitte äänestää. Hylätty äänin 12.53. Kohta seitsemän. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 vastaan 16 puolesta hylätty. Kohta kahdeksan äänestys alkaa koneellisesti. Tämä on varmasti nyt läpi. Vielä kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy 63 puolesta yksimielisesti. Sitten kohta yhdeksän koneäänestys alkaa. Viisikymmentäviisi vastaan kuusi puolesta hylätty. Kymppi koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 57 puolesta 7 vastaan hyväksytty. Kohta 11. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 vastaan 33 puolesta hyväksytty. Kohta 12. Äänestys alkaa. Halusin ehdottaa tässä yhtenä ryhmän äänestystä, mutta tämä tuskin sopii teille. 30, 33 puolesta 32 vastaan hyväksytty sitten 13. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 vastaan 23 puolesta hylätty. Kohta 14. Joka kerta äänestätte eri tavoin. 14 siis alkaa ja päättyy. 48 vastaan 16 puolesta hylätty. Kohta 15. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 55 vastaan 9 puolesta hylätty. Kohta 16. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 vastaan, 31 puolesta. Hylätty. 17. Koneäänestys alkaa. Se on viimeinen. 33 puolesta 32 vastaan. Se on hyväksytty. Sitten loppuäänestys päätöslauselma luonnoksesta No niin, 54 puolesta yksi vastaan yhdeksän tyhjää. Onneksi olkoon esittelijä ja onnittelut myös sihteeristölle, joka teki paljon, paljon töitä tämän eteen. Nyt äänestykset päättyy ja pidämme viiden minuutin tauon. Sitten jatkamme valiokuntamme kokousta. Ja muut voivat tässä välissä poistua salista, mikäli kokous heitä ei kiinnosta.